jos annamme tukia, niitä pitäisi antaa tasa-arvoisesti kaikille. Nyt tässä tulen jo puheeni loppuun. Hyvät ystävät, EU ei ole eikä ikinä tule olemaan täydellinen, mutta se on paras asia, joka voidaan kuvitella Euroopassa satoja ja tuhansia vuosia erimielisyydet ratkaistiin muskelin voimalla. Vahvimmat voittivat. Mutta nyt nykytoimintatapa on paras mahdollinen toimintatapa. Jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti ja kansalaisten hyväksynnällä liittyneet EU-hun. Jäsenvaltiot voivat lähteä myös EU-sta, mutta Brexitin kohdalla olemme että miten vaikeaa se on. Neuvoston jäsenenä voin sanoa, että hyvä tahto ja yhtenäinen 27 jäsenvaltion kanta on testamentti, osoitus siitä, että voimme päästä vaikeiden aikojen yli keskustelemalla ja olemalla yhtenäisiä ja myös aina etsimään rauhanomaisia ratkaisuja. Meidän pitää keskustella eikä taistella keskenämme. Entä sitten tulevaisuus? Yhteenvetona voisi sanoa, että meidän pitää vahvistaa perusasioita, pitää vahvistaa sisämarkkinoita, pitää poistaa rajat, pitää hallita ulkorajoja, pitää vähentää hallitsemattoman maahanmuuton riskiä, pitää ottaa käyttöön puhtaat energianlähteet, pitää antaa markkinavoimien yllätä ja lisäksi pitää turvata tule- turvallisuus ei pelkästään armeijoin, vaan myös tietoyhteiskunnan välinein. Älkää taistelko populisteja vastaan, vaan puuttukaa kansalaisten tyytymättömyyden syihin. Jos äh, toimimme yksin, olemme kuin Aisopuksen yksi yksittäinen keppi, joka katkeaa helposti, mutta jos olemme yhtenä nippuna yhdessä, niin silloin Euroopan unioni on valtava voima ja voimme edistää perusarvojamme vapaata, vapautta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta myös EUn rajojen ulkopuolella. Kiitos. Christianis, you are very popular. Olet suosittu, Christian, tässä parlamentissa. Thank you. And now... Kiitos. Ja nyt Euroopan unionin komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, olkaa hyvä. President. Puhemies, herra pääministeri, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, olen iloinen, että nyt näen täällä Latvian pääministerin, joka tuntuu hyvin tämän täysistuntosali, kun on täällä jo yhdeksän vuotta istunut. Ja sitä paitsi hauskaa on myös nähdä hänet, koska näen hänet aina Latvan pääministerinäkin ministerineuvostoissa. Muistan hyvin, kun se oli ensimmäinen varsinainen puheenjohtajuus tässä komissa, kun pari kuukautta Italian kaudella teimme töitä yhdessä ja sitten muistan päivän varsin hyvin tuolta Lattian kaudelta 29-30. kesäkuuta hyväksyttiin myös verkkovierailusäännöt niin, että syrjimättä pääsee internettiin. Se muuten osoittaa, että Euroopassa tarvitaan kärsivällisyyttä ja on hyvä pitää maltti viimeisen päivän asti. Me usein olemme keskustelleet myös silloin, kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin Brexitistä juteltiin ennen vaaleja. Ehkä olisi suositeltavaa kiinnittää huomiota kansallisten silmissä myös siihen, mitä me olemme pystyneet saamaan aikaan viime vuosina aikana. Varsinkin tämä hyödyllinen päätös, joka liittyy verkkovierailuun. Brexit on tärkeää ihmisten arjessa, verkkoverolla on tärkeämpää. Me halusimme olla ja me olimme vuoropuhelun komissio. Me järjestimme tapaamisia kansalaisten kanssa, 700 keskustelua kansalaisten kanssa. Se osoittaa sitä paitsi, että komissio ei sulkeudu pelkästään Berlemontin bunkkeriin, vaan kiertää pitkin Eurooppaa. Se osoittaa, että komissio ei ole mikään buddhistien luola ilman legitimiteettiä, vaan me olemme jatkuvasti yhteydessä kansalaisiin. Eurooppa ei voi edetä ilman kansan tahtoa. Kansakunnat ovat tärkeitä, jos, jos ovat sitä mieltä, että se on historian oikkuni ovat väärässä. Kansakunnat ovat tulleet jäädäkseen. Siksi minusta ei enää pelkästään puhua Euroopan Yhdysvalloista, koska se antaa vaikutelman ikään kuin Euroopan unioni olisi valtioitumassa. Unionista ei tule koskaan valtio matkien Yhdysvaltoja. Meillä on britannialaisia, lat- latvialaisia, luksemburgilaisia, bayerilaisia, mutta me olemme myös eurooppalaisia. Ei sillä ole mitään ristiriitaa, jos on isänmaallinen omassa maassaan ja kuuluu samalla kuitenkin isompaan yhteyteen, eli Euroopan unioniin. Me olemme halunneet, me komissiossa, pys- olemaan puuttumatta pikkuasioihin kansallisena arjessa – olemme halunneet keskittyä suurin haasteisiin tulevaisuudessa, kuten oli komission ja parlamentin tekemä sopimus valittujen kanssa, kun 2014 minä esittelin teille painopisteet komissiotani varten. Ei, ei niitä ollut hihasta vedetty. Jo 2018 me olemme pystyneet toteuttamaan kaikki aloitteet ja ehdotukset, jotka 2014 käynnistimme näihin päivin asti 350 uutta ehdotusta on hyväksytty. 164 on vielä avoinna lainsäätäjien käsissä. Merkittäviä uudistuksia on saatu aikaan, varsinkin turvapaikka-asioissa. Olisin toivonut, että olisimme voineet hyväksyä kaikki direktiivit siihen liittyen. Eli liittyen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen. Mutta olen kuitenkin aika tyytyväinen yhteen asiaan. Koskaan tässä historiassa oli niin paljon saatu aikaan edistystä sosiaalisissa asioissa. Liian monta vuotta kului ilman, että mitään saatiin aikaan, kun Eurooppa rakennettiin. Haluaisinkin kiittää parlamentin jäseniä. Kiitos siitä, että olette olleet määrätietoisesti, päättäväisesti meidän rinnallamme uudistamassa Euroopan sosiaalisesti aloitteittemme pohjalta. Kakkoskieli, herra puhemies. Latvia maana tuntee paremmin kuin useimmat, mitä tarvitaan ja mitä kannattaa tehdä ollakseen osa unionia. Ja herra pääministeri teki sen selväksi erinomaisessa puheenvuorossaan äsken. Herra pääministeri, teidän maanne on aina ottanut kohtalonsa omiin käsinsä. Te olette myös vastanneet kuuluisien runoilijoiden haasteeseen olemme niin suuria kuin haluamme olla. Ja totta kai, koska teidän halunne on suuri, te olette suuri. Te olette taistelleet vapauttenne puolesta vaikeissa oloissa, paljon vaikeimmissa kuin läntisen Euroopan ihmiset voi kuvitellakaan. Te olette tehneet historiaa sen sijaan, että olisitte olleet historian uhreja, kun katsotaan suurinta naapurianne. Te olette sanoneet ei tankeille ja aseille ja olette taistelleet vapautenne puolesta. Ja se on oikein, oikeastaan kaikki suurimpia tapahtumia viime historian ajoilta, kun Latvia muiden rinnalla sai vapauden. On taistellut omasta paikastaan. Latvian paikka ei ollut pimeydessä ja varjossa, vaan Latvian paikka on aurinkovalossa. Olemme iloisia, että olette liittynyt Euroopan unionia ja päivääkään mekään emme ole katuneet, että Latviasta tuli Euroopan unionin jäsen. Me olemme liittyneet Schengen-alueeseen ja olen aivan samaa mieltä, mitä sanoitte te myös sisärajoista ja ulkorajan suojelemisesta. Komissio on esittänytkin merivartiostoa ja rajavartiostoa, keli 10 000 miestä ja naista. Neuvosto lykkäsi tätä 2027 asti, vaikka me esitimme vuotta 2020. Mutta jokainen nyt sanoo, että meidän täytyy suojella ulkorajojamme. No hoidetaan se sitten, kun ehdotus on kerran olemassa. Te autatte tekemään Euroopasta vahvempaa ja turvallisempaa. Te olette yksi 25 jäsenvaltiosta, joka käynnisti myös puolustusyhteistyön 2017 joulukuussa. Olen ilahtunut siitä, että te olette aktiivinen myös monissa hankkeissa niin, että sotilaiden liikkuvuus on rajoilla helpompaa myös. Se on tärkeää Latvialle, että rajat ylittävä sotilaiden liikkuvuus on helpompaa ja vastaatte myös uhkiin merellä. Näin ollen teistä on tullut ruumiisti elävät todisti siitä, miten voidaan edistää kansallista itsemääräämisoikeutta ja vaikutusvaltaa. Ajatellaan energiaa, joka mainitsit tekin tärkeänä aiheena Euroopan politiikassa. Teidän historianne ja maantieteenne on johtanut siihen, että Latvia ja Baltia oli irti muusta Euroopasta edistyksissä. Kun me tulimme virkaan, teimme selväksi, että Euroopan unioni ei koskaan jätä kansalaisiaan yksin kylmään, emmekä jäsenvaltioita jätä pimeään. Minulle tämä Baltian asia oli ja on, eikä se ole vain Baltian asia, se oli Euroopan asia. Tästä syystä, kun virkaan astuimme, me loimme energiaunionin ja siitä tuli tärkeä asia, jotta Latvia ja Baltian naapurit saisivat vakaan turvallisen keinon saada halpaa energiaa. Nyt olemme hyvällä tolalla, kun synkronoimme Latvian sähköverkkoa muuhun läntisen verkkoon. 2025 mennessä investoimme perusrakenteisiin ja nyt meillä on maailman kaikkein kunnianhimoisin ilmasto- ja energiakehys. Olen ilahtunut siitä, että energiaunioni toteutui. Kiitos siitä teille. Olen kiitollinen pääministerille myös hänen johtajuudestaan ja hänen työstään parlamentin jäsenenä ja nyt pääministerinä. Herra puhemies. Kolmas kieli. Kolmas kieli. Latvia käyttää koko voimansa Eurooppaan. Siksi on normaali, että Eurooppakin investoi Latviaan, koska kun me investoimme Latviaan, me investoimme Euroopan tulevaisuuteen latvialaiset tietävät, mitä vaikutusta sillä on. 50 000 työntekijää ovat löytäneet mm, uusia työpaikkoja. 300 kilometriä rakennettuja tai korjattuja teitä EU on rahoittanut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että että saadaan yhteyksiä naapurimaihin, mutta myös alueen sisällä on investoitu myös Juncker-rahaston kautta Latviaan. Ja Latvian tulevaisuus koskee meitä kaikkia ja siksi me ehdotamme, että seuraavasta talousarviosta 100 miljardia euroa käytetään tutkimukseen ja innovaatioon. Me haluamme investoida suuriin haasteisiin ja me pystymme kohtaamaan ne ainoastaan yhdessä. Esimerkiksi myös me voimme kolminkertaistaa investoinnit turvallisuuteen. Joka neljäs euro taloudesta menee ilmastoon ja kestävään kehitykseen. Myös määräraha Erasmus Plus-ohjelmaan 30 miljardia euroa, kaksinkertainen summa. Kiitän pääministeriä ja hänen hallitustaan tuestaan meille tällä tiellä. Mutta haluaisin myös ottaa kantaa teidän huomioon koskien monivuotista rahoituskehystä. On aivan oikein, että meidän täytyy investoida innovaatioon, tutkimukseen, nuorisoon, puolustukseen, mutta voimme tehdä tämän ainoastaan siinä tapauksessa, että leikkaamme jostain muualta maatalous ja kohesio. En ole tästä onnellinen, mutta jos me jätämme kaiken niin kuin se on ja sitten painotamme näitä uusia prioriteetteja, joista me olemme sopineet ja ne täytyy rahoittaa, niin silloin me katkaisemme talouden selkärangan. Sitä ei kukaan halua. No, ei se minua häiritsisi. Euroopan arvo on suurempi kuin 1,4 prosenttia BKTstä, mutta Parlamentti on pidättyväisempi kuin neuvosto ja yläraja on asetettu 1,3 prosenttiin. Ja jos me komission ehdotamme 1,4 prosenttia 1,1 sijasta, niin tekään e, olisitte sitä hyväksyneet. Eli prioriteetteja täytyy asettaa ilman, että että vaarannetaan muita politiikkoja, koska toki maatalous ja, on tärkeä kysymys monessakin maassa, samoin kohesio. Latvialla on vaikeita vuosia takanaan. Ei ainoastaan maantieteellisistä syistä tai historiallisista syistä, vaan koska talouskriisi iski hyvin vahvasti Latviaan. Mutta viisi vuotta sen jälkeen Latvian talous voi paljon paremmin. Ja tästä on kiittäminen myös teidän edeltäjänne, Valdis Dombrovskisia. Hän saattoi Latvian jälleen oikealle kurssille – ja siksi minä puolsin sitä, että hänestä tulee komission varapuheenjohtaja, joka on vastuussa eurosta ja sosiaalisesta vuoropuhelusta. Kiitos työstäsi, Valdis. Voisin puhua vielä kauankin. No, mutta sinä puhuit niin kauan, että minun täytyy nyt lopettaa. Latvia on pieni maa. Minä olen erikoistunut pieniin maihin. Mutta Latvialla on kuitenkin suuret kunnianhimot. Ja tässä länsi ja itä kohtaavat, niitä ei saa erottaa, koska ne ovat Euroopan keuhkojen kahdet eri puolet. Euroopan täytyy hengittää molemmilla puolilla. Tämä on nyt viimeinen puhe, jonka pidän täällä Euroopan parlamentin edessä. Raskain sydämin katson, kuinka jotkut kollegat vetäytyvät politiikasta. Minä olen pitänyt tästä työstä, olen oppinut paljon, olen riidellyt paljon, mutta me olemme saavuttaneet myös paljon. Niin kuin sanoin virkakauteni alussa, Eurooppaa täytyy rakastaa. Jos sitä ei rakasta, ne ei kykene rakastamaan. Minä rakastan Eurooppaa, eläköön Eurooppa. Merci beaucoup, monsieur le... Kiitos kovasti komission puheenjohtaja, kiitos parahin Jean-Claude. Minä kiitän sinua yhteistyöstä, vaikka joskus on ollut vähän köydenvetoa, mutta keskustelu komission parlamentin välillä on ollut kaikkein tärkeintä, koska kun työtä tehdään kaikkein voimin kansalaisten hyväksi, meidän kansalaistemme hyväksi, me tarvitsemme Eurooppaa. Se täytyy muuttaa, parantaa, mutta se on ainoa keino, siis puolustaa Eurooppaa ja suojella näin kansalaisiamme. Meillä on yhteistä historiaa, mitä tapahtui pari päivää sitten Notre Damille. On osoittanut sekin, että on eurooppalainen sydän olemassa. Meillä on yhteinen perinne jonka jaem, ja, ja, jaamme arvojen kanssa. Vaikkakin on erilaisia näkökulmia. Tästä syystä kiitän sinua sitoutumisestasi, työstäsi, keskustelusta, jota meillä on oltu täällä. suur kiitos vielä kerran Jean-Claude. Neuvostossa nähdään vielä, mutta kiitos siitä, että olet aina läsnä ollut myös täällä Euroopan parlamentissa. Suur kiitos työstäsi. Il faut la... Ja nyt päättyy rekisteröinti keskusteluun ilman puheluita. Ja seuraavaksi kansanpuolen puheenjohtaja Manfred Weber, olkaa hyvä. Mr. President, Mr. Commission President. Puhemies, komission puheenjohtaja, pääministeri, hyvät kollegat. Mikä hieno loppu loppupuheenvuoro tässä keskustelusarjassa. Haluaisin kiittää puhemiestä, että hän on järjestänyt tämä keskustelu Euroopan tulevaisuudesta. Ja on hienoa, Kristina, että sinä olet viimeinen puhuja täällä täysistuntosalissa. Ehm, tässä oli eteenpäin katsova visio. Me kaikki voimme tuntea sen, kuinka Eurooppa toimii, kuinka Euroopan parlamentti toimii ja tulevaisuudelle olisi hienoa, että meillä olisi enemmän pääministereitä, jotka olisivat olleet aikaisemmin Euroopan parlamentin jäseneitä. Me todella me nautimme tästä tänään. Kiitos. Ja pidin siitä, että aloitit optimistisesti. Puhuit Euroopan tulevaisuudesta. Latvia on taloudellisesti menestystarina Valdis Dobroskis johti sen oikealle tielle. Todellakin taloudellinen menestys. Me puhumme myös investoinneista, mutta myös turvallisuudet. Latvialaiset tuntevat olevansa turvassa, koska Euroopan unioni on vahva. Ja tässä on tietysti kysymys Venäjästä ja ulkoisista uhkista. Menestystarinat. Kun puhun niin niistä Euroopan tasolla, Jean-Claude, me olemme viide, viimeisen viiden vuoden aikana onnistuneet tarjoamaan jotain kansalaisillemme. Ne ovat onnistumistarinoita, menestystarinoita rajoilla, miljoonia uusia työpaikkoja Junckerin suunnitelman myötä, kestävää kasvua ja sitten etulinjassa myös ilmastonmuutoksen torjunta. Me voimme olla ylpeitä siitä, mitä viime, sen viime, viiden vuoden aikana olemme tehneet Jean-Claude Junckerin johdolla. Ja minä olen 46-vuotias, ensimmäinen sukupolvi tällä mantelella, joka on elänyt koko ikänsä rauhassa. Minä olen nauttinut siitä. Tietysti puolet mantereesta oli vielä rautaisiripun tapana ja, ja vanhempani kävivät ö, sotaa. Mutta me olemme nyt ensimmäinen sukupolvi, muistakaa sitä kun me lähdemme tästä täysistunnosta ja lähdemme kampanjoimaan. Meidän täytyy aloittaa tämä optimistinen kampanjamme. On hienoa pystyä olemaan eurooppalainen tänä päivänä. Toinen kohta, jonka mainitsi, olivat konkreettisia nämä vastaukset ihmisten vaatimuksiin ja kysymyksiin. Maahanmuuttokysymys. Olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitää turvata omat rajamme. Tietenkin, tietenkin Valtiot päättävät, ketkä saavat tulla, eivät salakuljettajat. Me tarvitsemme suunnitelman Afrikalle ja toivottavasti jatkossa meille tulee myös Afrikka-komissaari, joka, joka keräisi yhteen nämä kaikki tiedot. Tietenkin työpaikat, tutkimus, alue, aluekehittyminen ja yks, yhtenäismarkkinat. Ne ovat hyvin tärkeitä, niitä pitää vahvistaa, koska ne ovat meidän kotipesämme. Siellä meillä luodaan työpaikkoja, meidän pitää itse vahvistua, ei odottaa, että muut vahvistuvat. Sitten ilmastonmuutos. Nämä kaikki ovat nyt agendalla, mutta kun me puhumme Euroopan tulevaisuudesta, niin pitää olla rehellinen, koska yksi asia on sisälty ja tämä poliittinen lähestymistapa ja toinen on sitten, miten me loppujen lopuksi saamme aikaan näitä tuloksia. Ongelmia on. Me tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa monilla aloilla. Meillä on ongelma äänestyksessä. Se esimerkiksi tuli näkyviin Venäjä-politiikassa. Kaikki 27 maata ovat kuitenkin olleet mukana. Tämä pitää lopettaa. Me haluamme Euroopan unionista poliittisen tekijän globaalilla tasolla, koska me tarvitsemme siihen enemmistöpäätösmahdollisuuksia. Ja senpä takia tämä pitää muuttaa. Kun puhutaan toimintatavoista, niin pitää äh, rakentaa siltoja maahanmuuttoasioissa minun maani, jossa käytiin, siis Saksassa käytiin maahanmuuttokeskustelua, niin siellä oltiin Euroopan komissiota vastaan näistä sitovista kiintiöistä ja, ja, ja sitten siirtolaisten jakamisesta vuoteen 2015 saakka, koska silloin tämä ongelma saapui Saksaan ja heti sen jälkeen näiden parin kolmen kuukauden aikana Saksassa muutettiin mieltä ja pyydettiin sitten näitä sitovia kiintiöjärjestelmiä. Miten tämä nyt sitten osoittaa. Ei, tarvit ei Eurooppaa pitää katsoa egoistisesti, vaan meidän pitää oppia se, että pitää ottaa huomioon muidenkin ongelmat, jotta saisimme vahvemman Euroopan unionin. Ja sitten tähän lopuksi vielä, mikä liittyy demokraattiseen Eurooppaan. Kun me puhumme demokratiasta, niin meillä on, meillähän on tähän aloiteoikeus. Me haluamme tämän talon tutkimus, tutkimus mahdollisuuksia parantaa. Ja tietenkin tässä instituutiossa tehdään päätöksiä ja hyvä Kristiania, niin te tuette tätä järjestelmää. On hyvä, että ennen, ennen vaaleja sanoo voidaan sanoa, että minä olen kandidaattina ja, ja siinä mielessä ollaan avoimia, demokraattisia. Ja Euroopan tulevaisuus tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää Euroopan ydintä suojella Euroopan, eurooppalaista elintapaa, demokratiaa, tasa-arvoa ja vapautta, ilmaisuvapautta, uskonnonvapautta, lehdistönvapautta. Ja nämä vapaudet pitää jatkossa taata. Meillä on oikeusvaltioperiaate. Meidän pitää antaa esimerkkiä siitä, miten voidaan luoda semmoinen yhteiskunta, joka perustuu ihmisoikeuksien ja ihmisen kunnioittamiseen. Eurooppalainen ihmis, elintapa on sitä, mitä me haluamme tulevaisuudelta. Kiitos. Seuraavana ryhmän nimissä edustaja eh. Hyvä pääministeri, on suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi uudessa tehtävässänne pääministerinä tähän saliin. Tunnette meidät hyvin, koska olitte lähes kymmenen vuoden ajan täällä edustajana. Tämä on sitäkin suurempi kunnia, koska olette täällä viimeisenä pääministerinä ennen vaaleja, mutta piditte myös merkittävän puheen Euroopan unionista, joka meillä on rakennettavina vaalien jälkeen. Ja nyt haluankin toivottaa teidät tervetulleeksi SND-ryhmän nimissä. Olette todellakin tällä vaalikaudella viimeinen valtion päämies, joka täällä vierailee. Ja tämä on meille mahtava mahdollisuus keskustella omasta maastanne Latviasta ja sen roolista Euroopan unionissa. Euroopan parlamentin jäsenille on aivan myönteistä tavata entisiä kollegoita täällä, niin kuin monet muistuttivat, kun tapaamme kansallisia johtajia. Olemme iloisia tästä ja toivomme, että tällaisia tapauksia on yhä enemmän. Tässä eh, salissa ilmenee kansalaisten halu rakentaa yhdessä vahvaa Eurooppaa joka pystyy vastaamaan aikamme haasteisiin. Yksin jäsenvaltio, riippumatta siitä, onko se Latvian kaltainen pienempi maa tai suurempi maa, kotona oma maani, Italia tai Ranska tai muut, niin kuten tekin muistutitte, yksin, yksikään maa ei mahda mitään näille globalisaatio- ja ilmastonmuutosongelmille tai varmistaa turvallisuutta ja, tai kansan tai talouden kasvua puheenjohtaja Junckerin tapaa minäkin pidän Euroopasta, äh, mutta puhun täällä EU-yhteen yhdistyneistä Euroopan valtioista monikossa. En ymmärrä, mikä ongelma tässä siis on. Kiitän teitä, kun olette ponnistelleet Euroopan puolesta. Kuitenkin myös oman ryhmäni puolesta haluan teitä kiittää. Kuten muistutitte, tämä on teidän viimeinen läsnäoloni tässä parlamentissa. Olemme arvostaneet teidän tekemänne työtä ei ehkä yhdistyneiden, ei ehkä Euroopan Yhdysvaltojen puolesta, mutta kuitenkin yhdentyneemmän Euroopan puolesta. Hyvä pääministeri, toivomme, että se mitä sanoitte merkitsee hallituksenne vahvempaa sitoutumista Eurooppaan. Tähän mennessä se on toiminut hieman epäselvästi Euroopan mielisyyden kannalta. Euroopan jäsenvaltiot eivät enää pysty kansainvälisellä pelilaudalla yksin toimimaan ja kuten kollega sanoi, olisikin nyt aika tehdä loppuun neuvoston yksimielistä päätöksestä. Tekin sitä tuette. Siinä otetaan huomioon ainoastaan jäsenvaltioiden edut ja jätetään yleinen etu syrjen. Ja nyt todella tässä pyritään toimimaan edelleen varti, vahtikoirana, eikä päätöksiä tehtyä. Kuitenkin Vahvaa Eurooppaa tarvitaan vahvasti, kuten muistatte. Millaisen historian lukuun haluatte itse jäädä Euroopan kansalaisten puolustajien vai, vai laimeasti eurooppalaismielisesti eliittien puolella, kun haluatte olla? Haluaisin proaktiivista toimintaa Euroopan puolesta. Ja on muistettava myös nämä hyödylliset välineet, kuten talousarvio, jonka kautta voidaan tätä potentiaalia kehittää SND-ryhmälle. Eurooppaa voidaan rakentaa lain ja kunnioituksen kautta. Ihmisoikeudet ovat myös tärkeitä, samoin kansalaisoikeudet ja luottamuks- luottavaisuus. Useita kysymyksiä on nyt herännyt ennen vaaleja, haluaisin niihin jotenkin vastata vastauksia. Ensinnäkin tämä pakolaisten uudelleen sijoittelukysymys. Totesit, että vastustatte tällaista, mutta kuinka tämä uudelleenjako tehdään, kun jos meillä on kerran yhteinen ulkoraja. Tämä kanta on solidarisuusperiaatteen vastainen, niin jota sovelletaan kaikkeen yhteisölliseen politiikkaan mukaan lukien kohesiopolitiikka. Mitä konkreettista voisitte siis eh, sanoa näistä sisäisiä siirtoja koskevista asioista? Sitten tämä rikkomusmenettely, eh, se artikla 7 mm, mukaisesti Unkaria ja Puolaa vastaan. Miksi kieltäydytte tästä? Eh, mm, Vladimir Putin ja kuitenkin kritisoitte aivan oikeudenmukaisesti. Ja sitten on kuitenkin tämä Akseli Salvinista niin Ettekö ole sitä mieltä, että tämä on ristiriitaista toimintaa? Ja sitten vielä lopuksi, mihin toimiin hallituksenne on ryhtynyt, kun HLBT-yhteisön jäsenten syrjintä on aivan lisääntynyt. Viime maaliskuussa tästä tästä julkaistu kertomus ja komissio on todennut, että vähemmistöisoissa on vakavia puutteita. Unioni perustuu suvaitsevaisuuteen ja kuten muistutitte Latviassa, Latvia on tässä mukana ja arvot pitää jakaa. Haluaisin kiittää tästä puheenvuorosta ja haluan kiittää myös vastauksista. Kiitoksia sitten ECR-ryhmän nimissä President Kongsa, komissaari president Kongsa. Uh Pääministeri, äh, komission puheenjohtaja, on, oli mielenkiintoista kuulla teidän äh, hienoa puhettanne. Me olemme olleet hyviä kollegoita olemme olleet yhteistyössä Latvian parlamentissa ja Euroopan parlamentissa. Ja haluaisinkin kiinnittää huomionne myös ympärillä oleviin naisiin, eh, jotka ovat Hatimin jäseniä. Me voimme olla ylpeitä diplomaateistamme, jotka tekevät hyvää työtä todellakin. Kiitos siitä. En kadu yhtäkään päivää, joina oli, jolloin me liityimme Euroopan unioniin ja euroalueeseen, mutta monesti minä olen katunut tiettyjä näkökohtia EUn politiikassa. Ja myös, myös, myöskään Euroopan unionin imako ei ole kovin hyvä, ja haluaisinkin puhua siitä. Puheessanne te puhutte, että kaikki on kunnossa Euroopan unionissa ja, ja eh, me rauhanomaisesti kehitämme aluetta ja teemme paljon hyviä asioita saadaksemme paremman unionin eh, olisin kaivannut analyyttisiä ehdotuksia. ECR on aina ollut poliittinen perhe, joka tukee eh, puhdasta yhteismarkkinaa talouden alalla. Ja minusta meillä, me, meillä on täällä vissejä epäilyjä. Te puhuitte siitä, että ette ole kovinkaan tyytyväinen Euroopan mestaruuskilpailuihin, mutta, kansalliset mesta- mutta me voimme kuitenkin nähdä näissä kansallisissa ja Euroopan mestaruuskilpailuissa jonkinlaista eripuraisuutta teidän kärkiehdokkaiden Weberin, Weberin kanssa. Te haluaisitte sopia tietyistä valtionapusäännöistä, jotta saataisiin enemmän, enemmän mahdollisuuksia mestaruuskilpailuissa, mutta se on väärä viesti Mutta keneltä me sitten suojaudumme? Ulkopuolisilta maailmaltako? Mutta se on väärä tapa. Ja on kuitenkin kysymys myös yhtenäismarkkinoiden suojelemisesta. Ja antaisin tässä yhden esimerkin, joka, joka perustuu USA-kokemuksiin. Jos te haluatte nähdä tuota Euroopan unionin samassa tilanteessa, mutta Euroopan paketti 1, se on, se on menettelytavalta aika ristiriitainen ja on selvää, että että esimerkiksi Latvia, Liettua, Rovania ja Unkarin moni muiden maiden hallitukset ja eri äh, maista tulevat MEPit olivat sitä vastaan. Ja on kysymys siitä, että onko tämä äh, huono näille maille ja hyvä Euroopan unionille. Ja se on minusta huono signaali, jos ajattelisitte, että USA tekisi samanlaisen äh, liikkuvuuspaketin USA vapailla markkinoilla – kun ajatellaan esimerkiksi New Yorkin ja Wyomingin välistä yhteyttä, enkä puhu pelästä, puhu pelkästään budjetista. Me on kuitenkin kysymys PKT ja uudesta parlamentista ja samaan aikaan USA, USAssa tämä osuus on 20 prosenttia budjetista. Minusta, minusta näitä täytyy ajatella, jos te haluatte todellakin luoda enemmän federalistista näkö, lähestymistapaa Teidän täytyy muistaa tämä. Olen täysin samaa mieltä. Eh, eh, eh, jos ajatellaan Latvian saavutuksia, tämä on erittäin iso asia. Ja samaan aikaan ei, ei puhuttu kuitenkaan Latvian verovapaista satamista. No niin, haluaisin sanoa myös, että on hyvä, että te puhuitte tutkimusta ja kehitystä. Totta kai että nämä ovat hyvin tärkeitä asioita tulevaisuudessa niin ikään, ja se on hyvä, että tämä menee eteenpäin. Tai niin vaan oikein sanoitte, mutta, <clears throat> mutta kuinka vaikeaa se on ja tämä on hyvin tärkeää, ei pelkästään, se on tärkeää myös demokratian kannalta. Ajatellaan tällaisia laajenevia ohjelmia, niin kuin horisonttiohjelma, mutta sekään ei riitä voidaan odottaa, että väestörakenteen tilanne Euroopassa olisi vieläkin enemmän sirpaleinen, kun ajatellaan parhaita nuoria meidän omissa maissamme, jotka menevät sitten USAhan. Ja, ja tämä merkitsee monissa maissa väestörakenteen ongelmia. Ja kun ajatellaan väestörakenteen tilannetta meidän maissamme, mutta erot tulevat kasvavaan Euroopassa Euroopan maiden sisällä välillä. Haluaisin vain kiinnittää huomiota muihin asioihin. Osittain olen samaa mieltä teidän kanssanne, mutta kaiken kaikkiaan uskoisin, että uudessa parlamentissa voimme voida saada hyvän järkevän poliittiseen perheen, jo, jos, jotka, joka pyrkii tällaiseen puhtaaseen yhteismarkkinan tulevaisuuteen tulevaisuudessa arvoisa Seuraavana President, uh, Prime Minister. Kiitos puhemies. Hyvä. Pääministeri, tervetuloa takaisin Euroopan parlamenttiin. Uh, no niin, tervetuloa pääministeri takaisin Euroopan parlamenttiin. Ja te kommentoitte aluksi, että olette oppineet Euroopan parlamentissa jotain. En voi välttää tätä mahdollisuutta. Nimittäin tämä on tämmöinen tietty ö, paralleeli, ehkä vale sellainen. Olisi, haluaisin, tarkist- haluaisin, että Euroopan pääministeri olisi Euroopan parlamentin jäsen, ja silloin Tsekin tasavalta, tasavallassakin politiikka muuttuisi. No, teillä on jotain e-, eroa, te olette tietoinen, ja teillä on tiettyä asennetta. Nämä ovat tarpeen muuten ei voi toimia tuossa tehtävässä mutta tämä ei mene tietenkään käsi kädessä äh, vertauskuvassa niin Tsekin hallitukseen. Mainitsitte myös kysymyksen kielistä. Te puhutte varmaan useampaa kieltä, mutta en tiedä ymmärrättekö tsekkiä, mutta täytyy sanoa, se mitä sanoitte on ikään kuin lukisi oman poliittisen liikkeeni kampanja tekstiä. No se on tietysti positiivista, koska se tarkoittaa, että se, te olette kansanpuolista, minä olen liberaali ja on monta asiaa josta, jossa meidän pitäisi etsiä ja löytää eurooppalaisia ratkaisuja. On monia semmoisia kysymyksiä, joissa voimme olla yhteen mieltä myös muiden puolueiden ryhmien kanssa. Ja siihen pitää seuraavienkin vaalien jälkeen pyrkiä. On montakin semmoista asiaa, jossa varmasti saisimme yhte, yhteneväisyyttä aikaan. Haluaisin ottaa esille muutaman kohdan. Ensinnäkin yksinkertaistetut ratkaisut sitten viittasitte populisteihin. Olen samaa mieltä. Meidän pitäisi näiden juurelle mennä. Mistä nämä vieläpä huoli pulppua Ja me olemme menettäneet joitakin äh, populismiliikkeille. Mutta täytyy myös sanoa, että kyllä meidänkin pitää omat läksymme tehdä, että meidän omat poliittiset omat poliittiset perheemme äh, etsivät äh, ne, jotka pyrkivät hyvinkin yksinkertaistettuihin ratkaisuihin ihan koko poliittisen kartan molemmilla puolilla. Ja mm Puhuitte myös sisämarkkinoista. No varmasti tässä talossa ei ole kukaan, joka sanoisi, että sisämarkkinat ei ole toiminut. Mutta sitä täytyy kehittää totta kai, mutta vain 35 prosenttia sisämarkkinoista on täysin avoimia. Eli meillä on vielä 50, 65 prosenttia saavutettavissa. Miksi siihen ei ole päästy? Tehän sanoitte suoraan, että kyllä pitää tehdä bisnestä myös Jenkkien kanssa, koska sielläkin on omat sisämarkkinat. Jos mennään USAhan, niin siellä on yksi lupa ja, ja ehkä mobiilioperaattoreita on ehkä kolme korkeinta. Meillä on vielä 28. Ja jos halutaan todelliset sisämarkkinat, niin olemmeko valmiina se, että meillä on yksi ö, säätelyviranomainen esimerkiksi näillä sisämarkkinoilla epäreilu kilpailu Kiinan puolelta ja niin edelleen. Minä olen samaa mieltä, emme me kuitenkaan voi ryhtyä protektionistisiksi. Meidän pitää kuitenkin ymmärtää, jos me avaamme markkinamme, ja minä kyllä kannatan sitä, niin silloin etu on niillä, jotka, no joo, huijaavat kyllä, ja ne, jotka ovat tarpeeksi isoja. Ei kannata nyt sitten sanoa, että sisämarkkinat on perustettu ja nyt startupit olisivat samassa asemassa kuin Huawei tai Microsoft tai, tai mikä muu tahansa vielä. Eli meidän pitää myös katsoa standardeja ja normeja ja myös kilpailupolitiikan puolella. Meillä pitää olla oikeudenmukainen sisämarkkinoiden ympäristö. Onko meillä rohkeutta ja, ja, ja halua perustaa todelliset sisämarkkinat, eikä vain 35 prosentin sisämarkkinoita. Minä ainakin kannatan tätä. Jos se olette, niin, niin tehdään, me, mennään eteenpäin. Puhuitte myös ö, ulkorajoista. No niin, kyllähän tämä on hyvin tärkeä kysymys, mutta me emme tätä asiaa vielä ole saaneet maaliin jos katson Tsekin tasavaltaa, siellä on paljon näköisiä lau, lausuntoja poliittisilta johtajilta ja heillä ei ole rohkeutta ja visiota ymmärtää, että me saamme sisämarkkinat, vapaa, äh, vapaa liikkuvuut vain, jos me äh, varmistamme ulkorajamme. Sitten ilmastonmuutoksesta. Tämä on vain merkki siitä, että ilmastonmuutoksen osalta me pystymme tekemään yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Te puhuitte yhteisestä maatalouspolitiikasta ja oikeudenmukaista kohtelua tuottajilla. No meillä ei ole täysin yhteistä politiikkaa, koska on olemassa kansallista, kansalliset budjetit ja sitten lisätuet niiden päälle. Me tarvitsemme vapaat ja oikeudenmukaiset kohtelut kuluttajille, yrittäjille ja myös maataloustuottajille. Kiitos. Olisi pidettävä kiinni näistä puheajoista. Jos halutaan jättää aikaa tuohon menettelyyn ilman puhujalistaa, sitten GUE NGL-ryhmän nimissä edustaja Papadimoulis. Puhemies, Tämän päivän keskustelu on todellakin erityisen tärkeä, koska parin tunnin kuluttua me päätämme tämän, äh, tämän äh, täysistunnon työn. Tämä on äh, puheenjohtaja Junckerin viimeinen täysistuntopuhe täällä. Ja me otamme vastaan Latvian pääministeri, joka oli myös monta vuotta meidän kollegamme täällä Euroopan parlamentissa. Ja hän on 12 pääministeri, joka nyt on tullut tänne puhumaan Euroopan tulevaisuudesta vain muutamia päiviä ennen tärkeitä eurovaaleja. Nyt on kuitenkin korkea aika katsoa taaksepäin. Ei, ja meidän on syytä myös syytä, syytä katsoa tulevaisuuteen eikä vain tapatella toisille olkapäille. Meidän täytyy myös huomata, mitä me emme ole vielä tehneet ja mitä me olemme tehneet väärin jotta me voisimme ymmärtää, että, että tällä tavalla meidän pitäisi lähestyä näitä, tätä oikeistolaista liikettä, tätä populistista liikettä, joka näkee, joka haluaa purkaa Euroopan yhdentymisen. Herra Karins, tehän puhuitte myytistä. Niin. Silloin puhuitte tästä myytistä ja että sitä ei ole syytä hajottaa, mutta meidän täytyy nähdä täällä EU:ssa, meidän täytyy nähdä, nähdä nämä ä, kriisit Lehman Brothersin ä, vararikon jälkeen. Ä, tilanne on käristynyt al- yhteiskunnassa ja alueilla ja alueiden välillä ja Euroopan sisällä. On ollut taka-askelia oikeusvaltion periaatteiden osalta ja vapauksien osalta ja täällä Euroopan parlamentti ja komissio ovat, äh, ovat ottaneet yhteyttä Puolan ja Unkarin äh, hallitukseen seitsemän artiklan osalta ja mitään neuvostossa ei ole mitään tapahtunut näiden demokratian rikkomusten äh, kohdalla. Parlamentti ja komissio ovat esittäneet ehdotuksen tämän poliittisen turvapaikkaoikeuden uudistamisesta – ja neuvostossa hallitukset eivät tee mitään. Komissio, Euroopan keskuspankki ja Euroopan parlamentti haluavat saada pankkiunionin päätökseen. Siinä on kysymys talletusten varmistamisesta Euroopan tasolta. Ja eräät hallitukset, kuten Saksa ja Hollanti, periaatteessa ovat käyttäneet veto-oikeutta – nyt, jos me todellakin haluamme, että Eurooppa menee eteenpäin, jos me haluamme, että Eurooppa vahvistuu ja että poliittinen yhdyttyminen vahvistuu, että saada, jos me haluamme lisää läpinäkyvyyttä, jos me haluamme edistää sosiaalista kohesiota, jos me haluamme tehdä enemmän, jotta myös pystyisimme toimimaan paremmin, niin kuin eilen 16-vuotias Greta Thunberg esit, asiansa esitti. Meidän täytyy lopettaa EU-ssa. Herra Weber, olla valtioiden ryhmä 28 ja, ja sitten myöhemmin kuitenkin saksalaiset päättävät, mitä tapahtuu. Sen täytyy muuttua. Minä olen samaa mieltä puheenjohtaja Junckerin sanomisesta, nimittäin siitä, että, että tavoitteidemme toteutuminen edellyttää sitä myös, että meillä on tiukempi budjetti ja enemmän rahaa alueille. Se, se on selvää, että ei ole leikkauksia. Kun ajatellaan esimerkiksi sosiaalista kohdista, me tarvitsemme enemmän rahaa eikä vähemmän. Ei leikkauksia sinne, vaan pikemminkin enemmän rahaa yhteistä maatalouspolitiikkaa varten. Me tarvitsemme enemmän rahaa nuorisoa varten, Erasmus Plussaan, työllisyyteen, tutkimukseen, innovaatioihin. Ja minun kysymykseni nyt teille, herra Karins, tehän edustatte täällä neuvostoa, mutta olette myös entinen Euroopan parlamentin jäsen minkä takia oikeastaan komission ehdotukset omien varojen lisäämiseksi on tullut esiin. No, me voimme päästä eteenpäin poliittisessa yhdentymisessä ja taloudellisessa integraatiossa ja talous- ja rahaliitossa ja miten se on mahdollista, jollei myös oteta huomioon sosiaalista näkökohtaa. Esimerkiksi Göteborgissa hyväksyttiin sosiaalinen agenda – mutta se on oikeastaan vain etiketti. Siinä ei ole mitään sisältöä. Ja mitä enemmän eriarvoisuutta on, sitä enemmän populismi ja äärioikeisto saa lisää, saa lisää alaa joka häiritsee Euroopan demokratiaa. 80 vuotta sitten oli niin, että, Euro- että Le, Pen, Le Penin poliittinen ura ja herra Weber ei se ole hyvä, että, että, että mitä te EPPstä tästä sanotte, että tämä johti aikoinaan sinne fasismiin ja natsismiin ja toiseen maailmansotaan. Jos me todellakin haluamme suojella demokratiaa, niin silloin meidän täytyy seuraavissa eurovaaleissa saada vahva enemmistö Euroopan parlamenttiin niille, jotka sanovat, että me tarvitsemme yhdentyneempää, de- demokraattisempaa, sosiaalisempaa Eurooppaa, joka vähentää eriarvoisuutta eikä vahvista sitä. Kiitos. Seuraavana Lambers Vihreät. Hyvä pääministeri, hyvä Christian, tervetuloa takaisin parlamenttiin, tunnet sen oikein hyvin. Me olemme aina olleet yksimielisiä talous- ja raha-asioista, mutta olen aina hyvin vaikuttunut siitä, kuinka olet sitoutunut tähän yhteiseen eurooppalaiseen projektiin. Ja tänään näimme tästä taas esimerkin. Ja itse asiassa olet aika tyyppinen, tyypillinen esimerkki siitä, mitä me olemme kuulleet Baltian maista. Uskon, että kolme Baltian maata ja Benelux-maat voisivat tehdä paremmin, syvempää yhteistyötä, koska jos he sopivat keskenään jostakin, niin uskon, että he voisivat rakentaa siltoja ja parentaa Euroopan unionin yhtenäisyyttä paremmin kuin saksalais-ranskalainen duo, joka nyt tällä hetkellä näyttää olevan hätää kärsimässä. Minä pidin puheestasi oikein paljon ja siitä, että muistutit meitä siitä, että Euroopan unioni on rauhanprojekti ja, ja dialogiin meidän pitäisi perustaa toimintamme. Tämä ei tietenkään viime vuosisadalla perustellut, mutta tänä päivänä se peruste, on perusteena meidän toimimelle. Ja tykkäsin tästä, tästä kytken, kytkentämetaforasta. Minäkin olen pienestä maasta, mutta myös isoissa maissa. Isotkin maat ovat pieniä verrattuna globaaleihin kilpailijoihin. Ja pidin myös tästä sisämarkkinapuheenvuorostasi. Sehän on oikeastaan vapaakauppasopimus, mutta erilainen toisin kuin muut, niin sitä johdetaan, johtavat demokraattiset instituutiot, parlamentti, neuvosto ja tällaista ei mistään muualta löydykään vapaakauppasopimusten osalta. Ja pidin myös siitä, että rehellisesti puhuit rahanpesusta ja löysit myös oikeat sanat sille ja, ja ne, ne oli hyvä kuulla. On hyvä, että olet sitoutunut asiaan. Kuitenkin haluaisin myös olla eri mieltä tietyissä kohdissa. Ei mitä sanoit, vaan siitä, mitä Latvian hallitus on, on, on, on ottanut kantaa. Ensinnäkin me, meidän vihreiden mielestä Euroopan projektin pitää johtaa ja olla moottorina yhteiskuntien ekologisessa murroksessa. Jos yhteiskuntia ei saa sopimaan luonnon asettamiin rajoihin, niin kyseessä on on koko ihmiskunnan olemassaolo. Tässä on kysymys johtajuudesta. Jos me eurooppalaiset emme johda tätä murrosta tai muutosta, niin muut sen tekevät. Ja me sitten joudumme vaan hyväksymään heidän ratkaisumme, eli ehdi omiamme tuottaa. Ja yksi esimerkki oli maatalous. Yhteinen maatalouspolitiikka on EUn suurin budjettiosa. Meidän pitäisi käyttää jokainen sentti, joka maatalouteen käytetään – muuttamaan maatalouden mallia niin, että se vähentää CO2-päästöjä, palauttaa luonnon monimuotoisuuden ja palauttaa myös maapilan laadun. Tietenkin yhteinen maatalouspolitiikka on hyvin tuotantokeskeinen lähestymistavaltaan, mutta ja sinunkin hallituksesi pitää sitä jopa liian vihreänä. Ymmärrän, että te, sinun maassasi myös halutaan oma osuus CAPstä. Me olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että paras mahdollisuus, jotta, jotta maatalouspolitiikalla päästään tuloksiin, on ajaa vihreämpää politiikkaa maksamatta kuitenkaan valtavia tukia teolliselle tuotannolle. Toinen asia liittyy kansalaisuuteen mainitsitte Euroopan arvot. Ja jos luetaan nämä artiklat, se on ihmisarvon kunnioittaminen. Sitä ei voi jakaa, se on kaikille sekä tänä päivänä että tuleville. Ja Latvian historia vastentahtoisena osana Neuvostoliittoa on taustana sille, että suuri osa teidän väestöämme on neuvostotasavalloista peräisin. Ymmärrämme kyllä, että historian haavoja ei voi unohtaa, mutta uskomme, että EUn jäsenenä Latvia on niin vahva, että sen ei tarvitse pitää yli 10 prosenttia omasta väestöstään ilman kansalaisuutta. Samoin uskomme, että teidän maanne voisi ja sen pitäisi tehdä enemmän vähemmistöoikeuksien edistämiseksi syrjinnän vähentämisessä, varsinkin kun tulee iän, vammaisuuden tai seksuaalisen lähestymistavan syrjintää. Kolmanneksi on hienoa, että Baltian tasavalta, ta, tasavallat ovat välttäneet sitä myrkyllistä kansankosiskelua, joka on turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa tullut esille, ja se on hienoa. Kuitenkin eh, vähän aikaa sitten hallituksenne avoimesti vastusti pakolaisten sisäisiä siirtoja, eh, sitovia sellaisia, joka on kuitenkin yhteenvastuun nimissä tapahtunut. Ja te olette myös eh, kieltäytyneet liittymästä YK globaalin siirtolaisuuskompaktiin ja itse asiassa nationalistipopulistit ovat väittäneet väärin. Tämä kompaktihan tarjoaa vain ohjenuoria. Se ei ole oikeudellisesti sitova ja se perustuu valtioiden itsemääräämisvallalle, vastuunjaoille, syrjimättömyydelle ja ihmisoikeuksille. Ja siinä tunnustetaan, että vain yhteistyön myötä voimme vastata näihin haasteisiin. Latvian allekirjoitus pitäisi sinne saada. Ja nyt kun vaalit ovat tulossa, tämä on viimeinen keskustelu Euroopan tulevaisuudesta tässä Euroopan parlamentissa. Ja voitte luottaa siihen, että me väsymättä puolustamme ensimmäistä yritystä rakentaa ylikansallinen demokratia. Mutta voitte luottaa meihin myös, että me koitamme saada sen toimimaan kaikille niin, että me asetamme ihmisarvon kunnioituksen keskiön ja entusijalle, emme taloudellista voittoa. Oikeudenmukaisempi, kestävämpi, vapaampi ja demokraattisempi Eurooppa on on se, mitä kansalaisemme haluavat, ja me haluamme heidän luottamustaan, jotta saamme sen aikaiseksi. Kiitos. Seuraavana EFDD-ryhmän nimissä edustaja Koba. Oh, we're on. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä pääministeri Karins. Hyvä ystäväni Jean-Claude Juncker, hyvä vastustajani Juncker, hyvät eh, edustajat, hyvä pääsiäistä niille, joille se jotakin merkitsee. Täällä on nyt ollut järkyttyneitä siitä, kuinka, kun Notre Dame on palannut. Se osoittaa, kuinka tärkeä meille on Euroopan kulttuuriperintö ja tarinteet se kaikki yhtenäisyys, mitä Euroopasta löytyy, perustuu filosofiselle ja uskonnolliselle perinteelle, Rooman laille, Kreikan filosofialle, kristilliselle uskolle ja kreikkalaiselle demokratialle. Ja konsensus Euroopassa kuitenkin johti Lissabonin sopimuksen, josta me paljonkaan piteneet. EU hylkäsi kaikki viittaukset kristilliseen uskoon tai Jumalaan – että, että se olisi jotenkin EUn mantereella kuulumatonta. EUlla on hyvin aggressiivista maallistamispolitiikkaa, eh, tällaista uskontofobiaa. Se, on, näin, se merkitsee, että hylkäämme oman kulttuurimme, joka on kuitenkin perusta tälle kulttuuriselle heikkoudelle. Monet ihmiset Euroopassa ja sen ulkopuolella näin ollen ovat hylänneet Euroopan unionin. Eurooppa hanke on ikään kuin hirvittävä urko, uskonnollinen kultti, tällainen herra Robespierin keksintö tai jotain vastaavaa. Pääministeri Karins kaikilla kunnioituksella totesi, että Venäjällä oli jotakin tekemistä Brexitin kanssa. Anteeksi vain, hyvä herra, brittit yksin taistelivat äh, vuonna 1940 autoritarismista, autoritarismista järjestelmää vastaan ja pystyvät kyllä päättämään itse omista asioistaan. He eivät halua byrokraattista aut- määräilyä eh, Euroopan byrokratialta, jota kukaan ei ole valinnut. Ja suoraan sanottuna tämä parlamentti eh, on aika erikoislaatuinen, halutaan haluaa, eh, britit haluavat oman parlamentin hallitsevan heitä. Nyt kuitenkin yli 30 vuoden ajan eurokultin edustajat ovat häirinneet toimintaa ja, ja estäneet yksinkertaisen Brexitin. Se olisi ollut ihan helppoa. Olisi voitu vain sanoa, että lähdetään vaikka VTO-säännöillä, mutta eurokultti päätti toisin ja pääministeri ei ole nyt sitten harhaanjohtanut myös maataan monella tavalla – Paljon höpönpöpöä on puhuttu Irlannin B-suunnitelmista, varajärjestelmistä ja näin estetty brittejä lähtemästä eurokultista. Omia äänestäjiä kuunnella, jos ei olla liittolaisia, niin, niin, niin on todella,